kestävästä kaupunkiliikenteestä. Esittelijä saa puheenvuoro, olkaa hyvä. Madame la commissaire, mes chers... Komission jäsen, hyvät kollegat. Huomenna 80 prosenttia eurooppalaista elää kaupungeissa. Sen takia liikkuvuuden on oltava kaikkien oikeus. Ihmiset eh, liikkuvat mennäkseen työhön, tullakseen sieltä kotiin, tai etsivät työtä. Ihmiset menevät opiskelemaan hammaslääkäriin, muuten vain lääkäriin. Jotkut menevät elokuvateatteriin, jalkapallostadionille pitämään hauskaa. Liikkuvuus on meidän kaikkien arkipäivää. Kuitenkin on vielä paljon työsarkaa, jotta liikkuvuus voisi olla kaikkien hyödyksi. Useimmiten liikkuvuutta ei itse valita siinä muodossa kuin haluttaisiin, vaan se on velvoite. On ilmansaasteita, ruuhkaa, käytetään liian massiivisesti yksityisautoa. Tämä käyttää polttoaineita. Kaupungit on rakennettu autoille. Annetaan kaupungit niiden asukkaille. Meillä on nyt ilmaston takia kiireellinen hätätilanne. Nyt parhaillaan on käynnissä COP21-konferenssi hiilidioksidipäästöjä täytyy leikata 25 prosentilla, jos me haluamme Euroopan unionin saavuttavan tavoitteet, jotka on määritelty vuoteen 2030 mennessä. Meillä on myös terveyskriisi. Hengittäminen tappaa tänä vuonna. Joka vuosi tuhannet ihmiset kuolevat pienhiukkasten takia ja dieselmoottorin päästöjen takia kun on päästöhuippuja, niin sitten lapset, raskan olevat naiset, vanhat ihmiset eivät pääse ulos, koska heidän keuhkonsa kärsivät. Tämä on vuosituhannen uusi sairaus, niin kuin YKkin on tunnustanut. Liikenteen energian kulutus on hyvin pitkälti riippuvainen tuottajista. Myös tien käyttäjien tilanne on kriisissä tieliikenneonnettomuudet suurilta osalta tapahtuvat kaupungeissa. Miten voimme vähentää kuolonuhrien määrää kaupungeissa, jos emme vähentäisi auton käyttöä? Tähän liittyy myös yhteiskunnallinen kriisi. 25 miljoonaa taloutta Euroopassa on liikkuvuuden kannalta herkässä asemassa. He eivät voi käyttää tai käyttävät hyvin vähän julkista liikennettä. Se on heille liian kallis. Uudenlaista liikkuvuutta tarvitaan, se on välttämätön ja tarpeellinen. Jos me haluamme katsoa uudemman kerran liikkumismahdollisuuksia, niin on otettava huomioon sosiaaliset, taloudelliset, ympäristövaikutukset, demokratiavaikutukset liikkuvuuden osalta. Meidän on ajateltava nykysukupolvia ja tulevia sukupolvia. Jotta tähän päästäisiin, niin unionilla on oltava kunnianhimoiset tavoitteet. Nyt kun COP21-konferenssi on käynnissä, Liikkuvuuspolitiikka kaupungeissa on aivan keskeistä ja tässä väistämättä on luovuttava dieselautoista. Perinteiset bensa-autot ovat jäämässä Unholan vuoden 2050 tiimoilta ja täytyy käyttää kävelyä, pyöriä, köysiratoja, raitiovaunoja. On siirrettävä liikennettä maanteiltä raiteille ja sisävesiliikenteeseen. On kehitettävä liikkuvuutta äh, myös julkisen liikenteen osalta. Esteitä on lukuisia. Kaikki lobit ovat tässä mukana. Äh, autolobby ensisijassa. Me tiedämme kaiken tämän. Ne tekevät kaikkensa, jotta tämä ehdotus ei etene, mutta meidän täytyy kantaa vastuumme. Tarvitaan kunnianhimoista lainsäädäntöä, jos me haluamme, että tämä komissio, teidän komissionne, arvo, komission jäsen, todella voi toimia niin kuin Juncker on julistanut viimeisenä oljenkortena. Eurooppalaiset odottavat meiltä tätä ja he luottavat meihin, jotta menemme eteenpäin. Älkäämme tuottako heille pettymystä, koska kaupunkiliikenne on sellainen aihe, joka koskaan ei tule käsitellyksi prioriteettina. Kiitos komission jäsen Bulch. President, honorable members and dear reporter. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, esittelee Deli. Tämän päiväinen mietintö on pitkän työn tulos. Se on kattava, inspiroiva ja on hienoa sanoa, että pitkälti myös samankaltainen kuin mitä komissio ajaa. Kiitos esittelijälle, varjoesittelijöille ja kaikille, jotka ovat työstäneet mietintöä. Yli 500 tarkistusta osoittavat, kuinka paljon ajatuksia ja energiaa tähän mietintöön on uhrattu. Mietintö osoittaa, että kaupungit ovat meille kaikille entistä tärkeämpiä siitä yksinkertaisesta syystä, että elämme entistä useammin kaupungeissa. Jo nyt 80 prosenttia eurooppalaisista asuu kaupunkialueella, joten meidän on puututtava esimerkiksi tieturvallisuuteen, ilmasto, ilman laatuun, melusaasteeseen, turvallisuuteen ja niin edelleen liittyviin haasteisiin kaupungeissa. En käynyt läpi kaikkia näitä asioita, mutta Puhun nyt kolmesta erityisen tärkeästä asiasta kestävyydestä kaupunkiliikennesuunnittelussa. Tällaiset suunnitelmat osoittavat, että ne voivat vapaaehtoispohjalta saada aika hyviä tuloksia ja tämä on kannustavaa siinä, kun pyrimme kannustamaan kaupunkeja vaihtamaan parhaita käytänteitä. Kun käytte omissa vaalipiireissänne, niin edistäkää tätä. Sitten älykkäät liikennejärjestelmät on toinen alue. Ehkä tiedätte, että me, meillä on tällainen yhteistyöfoorumi, joka on tulossa. Tätä halutaan käyttää laajasti ja koordinoidusti. Tästä olisi hyötyä kaupungeille. Ja kuten mietinnössä sanotaan, digitalisaatiolla voi olla kaupunkilogistiikalle ja liikkuvuudelle äärimmäisen suuri potentiaali. Siksi liikenteen digitalisointi on myös minulle henkilökohtainen prioriteetti. Kolmas alue on investoinnit ja se, että saadaan aikaan kasvua ja työpaikkoja. On katsottava, miten kaupungit voivat saada osakseen entistä enemmän niin tätä kautta innovointeja ja miten tätä kautta voidaan tukea kestävyyttä. Mietintöönne vahvistaa sen, että liikenteeseen liittyy kovasti erilaisia mahdollisuuksia, kuten hiilen poistoon liittyvät kysymykset. Emme voi katsoa hiilen vähentämisessä pelkästään kustannuksia, vaan sitä on ajateltava investointina. Kaupungistuminen megatrendinä varmasti on asia, joka johtaa siihen, että tästä tulee hyvä asia kasvulle ja työpaikoille. Ja sitten vielä ESIR-rahasto, Senkin haluan tässä yhteydessä mainita hyvänä välineenä. Hyvät kollegat, liikkuvuus on hyvin laaja aihe ja haluaisin ja voisin puhua esimerkiksi jakamistaloudesta, verkkojen Euroopasta, multimodaalisuudesta ja monista muista asioista kattakseni kaiken. Mutta nyt on aika siirtyä käymään keskustelua kanssanne ja odotan innolla konkreettisia kommenttejanne ja mielelläni myös vastaan

Puhemies, on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni pohtii erilaisia alueita sekä kaupunkeja että maaseutua, kun pohdimme liikkuvuutta. Tämä on hieno mietintö, joka huomioi liikennekysymykset, joita ihmiset kohtaavat eri puolilla Eurooppaa erilaisilla kaupunkialueilla. Olen tyytyväinen, että mietinnössä keskitytään rakentavasti innovointiin myös rahtiliikenteessä. Niin kuin esittelijä totesi, kaupunkialueet kattavat noin kolmasosan liikenteen päästöistä. Me tarvitsemme kiireellisesti komission jäsen todella kestävää liikennettä myös talouden kannalta. Ja haluaisin kommentteja tästä. Tieturvallisuuden osalta on tervetullutta, että mietinnössä mainitaan äh, nopeudenvalvonta ja liikenneturvallisuustoimet. Meidän on toimittava sen pohjalta, että että monet eurooppalaiset katsovat, että kaupunkien liikenneturvallisuudessa on vakavia ongelmia. Monet jalankulkijat ja pyöräilijät kuolevat ja loukkaantuvat vakavasti joka vuosi Euroopassa. Mitä komissio on jäsen aikoo tehdä tälle ongelmalle? Kaupungit ovat hyvin jakautuneita köyhiin ja rikkaisiin alueisiin. Julkisella liikenteellä on myös taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ympäristövaikutusten lisäksi. Ihmiset voivat päästä työhön ja pois köyhyydestä. Olemme iloisia siitä, että monet prioriteeteistamme ovat mukana tekstissä ja kannustan kaikkia meppejä äänestämään tarkistusten puolesta. Vain yksi tarkistus on tähän mietintöön. Me kaikki olemme samaa mieltä, että fossiilisten polttoaineiden tukien pitäisi loppua. Puoltakaa tätä tarkistusta. ECRn e puheenvuoro, olkaa hyvä. puhemies, komissaari, entisenä Isan kaupungin pormestarina ja Tsekin alueen johtajana on paljon kokemuksia kaupunkiliikkuvuudesta. Olen kohdannut paljon ihmisiä monilta suunnilta Eurooppaa. Tiedän, että jokaisella kaupungilla on omat historialliset erityisolonsa ja tarpeet poikkeavat toisistaan. Haluaisin kiittää Rova sitten työstään. ja sitä, että jotkut kommentit otettiin huomioon. Jolla on kuitenkin epäilykseni kestävästä kaupunkiliikkuvuudesta, erityisesti dieselajoneuvojen muiden kieltämisestä autoissa. Meidän pitäisi tukea liikkuvuutta. Mut... Carte bleue. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen?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 Kannatatteko siis dieselmoottoreiden kieltoa? Komission jäsen totesi, että kaupunkialueiden liikenteeseen tulisi keskittyä. Edustaja Tosinovski. Votre micro, monsieur. Mikrofoni, olkaa hyvä. Mikro. Appuyez pour yeah, micro. Okay. Eh, určitě souhlasím, že potřeba udržitelný... Eh, Me tarvitsemme kestävät kaupunkiliikenteessä. Liikkuvuus on erittäin tärkeintä, mutta tietyn tyyppisten moottoreiden kieltäminen ei ole ratkaisu. Vähähiilisyys voi tapahtua eri tavoin tutkimuksella tai muulla. En mä tiedä, mitä automarkkinoilla tapahtuu seuraavan parin kolmen vuoden aikana. Haluan olla näyrä tieteen edessä. Mittenburg. Edustaja Van Miltenburg, olkaa hyvä. Ja, dank u voorzitter. Elke stad in Europa is verschil. Kiitoksia, puhemies. Eurooppalaiset kaupungit ovat erilaisia keskenään, joten tässä on katsottava asioita paikallisesti Meidän on katsottava ympäristökysymyksiä, annettava suuntaa ja pyrittävä siihen, että kaupungit voivat oppia toisiltaan ja alkaa käyttää älykkäitä liikennejärjestelmiä. Tarvitaan puhdasta sähköä käyttävää liikennettä, turvallista liikennettä, mutta myös polkupyörän käyttöä on lisättävä. Monet lähtevät autolla hyvin lyhyille matkoille. Alankomaissa ja Saksassa ihmiset taas käyttävät paljon polkupyörää. Siitä on hyötyä terveydelle, elinolosuhteille kaupungeissa ja ympäristölle. Meidän täytyy lisätä tietous, tietoutta Euroopassa ja lisätä kestävyyttä. Edustaja Kyllönen, olkaa hyvä

toivottavasti komissio on valmis rohkeammin askelin viemään asiaa eteenpäin jäsenvaltioiden suuntaan. frau präsidentin! tässä perusteluosassa puhutte siitä että jäsenvaltioiden pitäisi pyrkiä siirtämään liikennettä teiltä raiteille ja vesiliikenteeseen. Mutta tähän tarvitaan kattavampi strategia. Rekkaliikennettä voitaisiin todella viedä hyvin pitkälti vesireiteille. Nyt tuhannet ja tuhannet bussit ajavat pitkiä matkoja ja liikenne on ollut jo jonkin aikaa siirtyvässä raiteilta takaisin maanteille ja tämä lisää entistä suurempaa maantieliikenteen taakkaa, joten tätä konseptia pitää kehittää jatkossa lisää. Van de Kamp. Edustaja Van de Kamp, olkaa hyvä. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Kiitoksia, rouva puhemies. Kaikki varmaan tietävät, että tämä mietintö ei mitenkään syntynyt helposti. on vihreä ja vihreät, heillä on hyvin selkeitä näkemyksiä kaupunkiliikkuvuudesta. Pääkeskustelukohdat olivat aina läheisyysperiaatteeseen liittyviä. Mitä Eurooppa kertoo kaupungille? mitä Eurooppa sallii kaupunkien tekevän. Ja kun tämä, tämä mietintöä laadittiin, läheisyysperiaate oli se, mistä keskusteltiin. Meidän täytyy innovoida, meidän täytyy luoda puhtaampia kaupunkeja. Ja tämä ei onnistu ilman autoja, erityisesti esikaupungeissa, mutta meillä on nyt oma aloitamietintö, jolla on tuloksia, parasta onnea. Bonne foi, une minute. Edustaja yksi minuutti, olkaa hyvä. Don't. Kiitos puhemies. Kaupunkiliikenne on haasteita tällä vuosituhannella, koska se on eh, ympäristö- ja sosiaalisten kysymysten ja kestävän liikkuvuuden risteyskohdassa. Meidän on taisteltava ilman saasteita ja ilmaston lämpenemistä vastaan. Liikenne muodostaa 35 prosenttia ilman hiilidioksidipäästeistä ja satoja tuhansia ihmisiä kuolee joka vuosi ilmansaasteiden takia. Meillä on poliittinen vastuu tehdä kestävästä liikenteestä yksi Euroopan politiikan tärkeimmistä kysymyksistä. Tähän liittyy myös dieselin keskeinen ongelma. On päästävä myös eduista pois, joita tälle, tukiaisista pois, joita tälle polttoaineelle myönnetään. On myös taattava alueellinen kohesio. Tämä on liikkuvuuden tärkeä osa ja olen pahoillani, että valiokuntakeskustelussa sosiaalinen ulottuvuus jätettiin pois tästä mietinnöstä. Kiitos edustaja Slotowski, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, arvon komission jäsen. Elämään kaupungeissa liittyy huonot puolensa ja niistä liikenneongelmat ovat yksi. Liikenne ruuhkat, tieliikenne, onnettomuuksien uhrit, huonon infrastruktuurin uhrit. Tätä näemme päivittäin. Ja on vaikea kuvitella tilannetta, jossa kaikki nämä ongelmat olisivat hävinneet, mutta niitä voidaan kuitenkin vähentää. Hyvä julkisen liikenteen verkosto, joka käyttää raitiovaunuja ja muita raideliikenteen muotoja on hyvä ratkaisu, mutta emme saa unohtaa muitakaan liikenteeseen osallistujia, kuten jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja muita liikkuja, joita pitää kaupunkialueella suojella entistä paremmin. Mietinnössä on pal- paljon hyviä ehdotuksia, mutta en voi kuitenkaan hyväksyä näin yksipuolista autoilijoihin suhtautumista. Edustaja Piper, olkaa hyvä. Puhemies, kaupunkiliikkuvuus on hyvin tärkeää. Hyvät käytänteiden vaihdot ovat tärkeitä, mutta tämä on lainsäädännön kysymys. Tässä katsotaan nyt tiettyjä raja-arvoja, mutta niitä ei tässä mietinnössä näy. Luxemburgin liikenneneuvosto ei keksinyt mitään parempaa kuin sen, että taas kutsuttiin kolme uusi kokous. No, paljon olemme yrittäneet tehdä esimerkiksi raideliikenteen eteen, mutta esimerkiksi polttomoottoreiden kielto olisi yksi asia, autottomat sunnuntait ja niin edelleen. Minä kannatan kestävää kaupunkiliikennettä, mutta meidän pitäisi kuitenkin katsoa pikemminkin eri kaupunkialueiden ongelmia, eikä sitä, kuinka paljon käytetään polkupyörää, vaan mitä tehdään pakolaisille. Edustaja Tapadel, yksi minuutti. Mâine veți prezida la Paris, în cadrul COP21, un eveniment cheie, care urmărește să evidențieze impactul pe care îl poate avea decarbonizarea sectorului trans. Hiili hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä on vaikutus Euroopan elpymiseen. Euroopan parlamentti oli teidän tukenanne äh, liikenteen valkoisessa kirjassa ja tällä kerralla kaupunkilikkuvuuden tapauksessa. Hyvät kollegat, kuuden vuoden ajan kun olen ollut Bukarestissa kaupunginvaltuustossa ja ymmärsin, ei ole kuin yksi tapa saada kaupungit menestymään ja se on neljäs teollinen vallankumous. Meidän täytyy parantaa ympäristöä, luoda varmaa, nopeaa, kestävää kaupunkiliikennettä. Olen tehnyt ehdotuksia tehokkaita liik- kuljetuskeinoja varten ja parempaa logistiikkaketjua varten ja parempaa julkista, liikun- julkista liikunnetta varten ja kaupu- kansalaisten tiedottamiseksi. Kiitos. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Kymmenisen minuuttia. Edustaja Montero, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Senhor Presidente, dizer que de facto acredito que é necessário promover políticas de... Puhemies, halusin vain sanoa, että on hyvin tärkeää, että me kehitämme kestäviä kaupunkiliikenneohjelmia, kannustamme käyttämään joukkoliikennettä ja vähemmän saastuttavaa liikennettä. Uudet liikkuvuuden muodot, jotka pohjautuvat eh, jakamiselle ja yhteisötaloudille, tarvitsevat hieman tukea. Haluaisin myös sanoa, että en ole samaa mieltä joistakin velvoitteista, joita tähän on sisällytetty. Esimerkiksi se, että yritetään pakottaa ihmiset käyttämään pyöriä puhutaan siitä, että kaupungeista halutaan autot pois, mutta monissa paikoin ei ole oikeastaan vaihtoehtoa auton käytölle. Me tarvitsemme kestävää, tasapainoista kaupunkiliikennettä. Ei voida pitää joitakin liikennemuotoa prioriteettina ja unohtaa täysin muita. Täytyy muistaa toisis, toissijaisuusperiaate. Liikkuvuus on paikallisviranomaisten eksklusiivinen toimivaltuus arvoisa e kaikki ongelmat joita näemme osoittavat missä todella nyt menemme. poliittiseen sitoumukseen kuitenkin liittyy ongelmia siitä miten kaikki lobit ja muut toimivat. Ja nyt Volkswagen skandaalin jälkeen meidän täytyy todella toimia niin, että euro 6 standardeja ei alenneta. Ja puututaan siihen, että täällä tuotetaan autoja, jotka tuottavat typeroksidipäästöjä kaksinkertaisen määrän sallittuihin määrin verrattuna. Jos näin on, tämä vaikuttaa äärimmäisen haitallisesti koko maapallolla, ihmisten terveyteen ja ilmastoon. Emme saa luopua pääperiaatteistamme, kun edistämme tätä kestävää liikennettä. Edustaja Kelly. Uh, as uh, COP21 is taking place and I'm very... COP21 on tapahtumassa. Olen oikein iloinen, että edustan Euroopan parlamenttia siellä ensi viikolla ja päivän. Keskustelevat aivan relevantteja. Meillä oli hyvä keskustelu kiertotaloudesta. Nyt me puhumme kestävästä kaupunkiliikenteestä. Ja tämä on olennainen aihe ihmisille. Monet kansalaiset ovat yhä tietoisempia tarpeesta siirtyä mahdollisimman lähihiiliseen talouteen. Ja avoimella alueella emme voi tehdä kovinkaan paljon. Tässä oman maan Charity Sounds järjestön siellä on kovasti työtä, ja on pyörää teitä ja muita liikkumismahdollisuuksia, mutta monet asiat ovat sellaisia, että ei voida, jota ei voida kontrolloida. Meidän täytyy luoda kehäteitä niin, että kaikki liikenneet ole kaupunkeihin ja kaupungit saadaan takaisin asukkaidensa haltuun, jotta elämänlaatu olisi mahdollisimman hyvää. Kiitos edustaja Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα σχέδια βιώσιμης αστικής Puhemies, suunnitelmat kestäväksi kaupunki liikenteeksi ovat suorassa yhteydessä julkisen liikenteeseen. Yhä useammat ihmiset elävät kaupungeissa, kaupunkialueilla ja vakavia onnettomuuksia tapahtuu nimenomaan kaupungin keskustoissa, kaupunkialueilla. Meidän täytyy ottaa vastuuta eh, ihmisten turvallisuudesta silloin, kun he ovat liikkeellä. Meidän on toimittava myös tehokkaammin liikennejärjestelmien on oltava myös energiatehokkaampia. Euroopan unionin on keskityttävä siihen, että tarjotaan rahoitustukea myös paikallisviranomaisille, jotta tähän haasteeseen voidaan vastata. 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä on peräisin liikenteestä ja liikenteen ongelmista, ruuhkautumisesta kaupunkialueilla. Ja tätä pitää pyrkiä vähentämään. Senalova, pardon. Senalova. Oui, madame. Olkaa hyvä. Pani, eh, děkuji za slovo, paní předsedající. Kiitos puheenvuorosta, arva puhemies. Arva komissaari, hyvät kollegat. Kiittäisin ensiksi rouva esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä. Minä uskon, että pitkän aikavälin päästöongelmien ratkaisu on siinä, että kaupunkiliikenne järjestetään paremmin, erityisesti kaupunkien ja esikaupunkien, kaupunkien ympäristön välillä. Hyville liikenneministerille on kysyntää. Täytyy myös painostaa uuden teknologian ja digitekniikan alueella. Täytyy myös suojella niitä, jotka ovat liikenteessä heikommassa asemassa. Tarvitaan hyvää infrastruktuuria heille, jotta... minuutti. Edustaja Petsiir, yksi minuutti Kiitos. Olen ylpeä, koska järjestin Kroatian ensimmäisen autottoman päivän hiljattain. Meidän pitäisi vähentää autojen määrää suurissa kaupungeissa ja lisätä julkista liikennettä. On selvää, selvää että liikenteessä saasteet kasvavat, samoin kaupungin väestö. Ja vuonna 2054 viidestä eurooppalaisesta tulee asumaan kaupungeissa. Tästä on haittaa sekä elämänlaadulle että ympäristölle. Kaupungeissa autot ovat edelleen vallalla. Tämä johtaa melusaasteeseen, onnettomuuksiin ja muihin on ongelmiin. Ja tarvitsemme esimerkiksi ratkaisuja, jotka perustuvat uusiutuviin energialähteisiin, vähähiilisiin lähteisiin ja julkiseen liikenteeseen, joka on käytettävissä kaikille. Kiitoksia puhemies. Tämä kestävän liikenteen mietintö on tervetullut. Siinä puhutaan suurimmista vaatimuksista, joita nyt meillä on edessämme näillä digitaalisina aikoina. On tärkeää ottaa huomioon oikealla tavalla alueelliset erot, eikä sanella kaikkea ylhäältä alaspäin – vaan ottaa alueelliset toimijat ja tukea heitä, ottaa heidät mukaan tähän toimintaan. Parhaiden käytänteiden vaihto voi olla myös hyödyksi. Meidän tulisi tarjota lyhytaikaisia, lyhyt, lyhyen aikavälin ratkaisuja Euroopan unionissa niin, että infrastruktuurin ja liikennepalveluiden tarjoajat ja käyttäjät saavat esimerkiksi käyttöönsä oikeanlaista tietoa ja samalla pidetään kiinni tietosuojasta. Toivottavasti tämä mietintö otetaan huomioon niin, että sähköautojen käyttöä edistetään ja esimerkiksi joukkoliikenteen sähköbusseja. Edustaja Sulin. Kiitos, puhemies. On tärkeää, että kaupungit kehittävät kestäviä kulutusmalleja mahdollisimman pian. Kestävä kulutusrakenne merkitsee sitä, että eri kulutusmuotoja yhdistellään järkevästi. Kävely, polkupyörät, raitiovaunut. Jokaisella kulutusmuodolla on hyvät ja huonot puolensa. Hollantilaiset asiantuntijat ovat osoittaneet, että kestävää liikenne ei ole mahdotonta saavuttaa – meidän täytyy pitää huolta siitä, että kestävää kaupunkiliikennettä ei pidetä synonyyminä rankalle urheilulle tai liikunnalle. Ihmisten täytyy voida tehdä järkeviä valintoja. Ja me tarvitsemme tehokkaampaa kestävää liikennepolitiikkaa. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Äh, Puhemies, autot tappavat kaupunkimme. Tämä oli selvää ja tämä kuultiin Hans Jochen Vogelilta jo 45 vuotta sitten. Hän oli Münchenin pormestari. Myös sähköautot ja muut innovatiiviset autot jatkavat tätä kaupunkien tappamista, koska me jatkuvasti asfaltoimme kaupunkialueita – entistä suurempaan tahtiin. 8.10. Euroopan liikenneministerit päättivät tällaisesta polkupyöräliikenteen ähm, tiekartasta. Ja tässä sanotaan, että 50 prosenttia rahtiliikenteestä kaupungeista voidaan siirtää rahtipyörien kyytiin. Kuvitelkaapa Lontoota, Müncheniä ja muuta. Puolet rekkaliikenteestä häviäisi. Tämä olisi hieno visio. Mitä voidaan tehdä, jotta tällaiset äh, rahtipyörät myös tulevat käyttöön? Edustaja Shogor, olkaa hyvä. Kiitoksia. Otan huomioon komission tutkimuksen, jonka mukaan kaupunkialueet ovat vastassa 23 prosentista hiilidioksidipäästöjä, että liikenteestä vastuussa ja että ilman kestäviä toimia tilanne entisestään pahenee. Olemme varmaan samaa mieltä, että maaseudun maankäytön suunnittelun täytyy olla tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista taistelua ja meidän täytyy muokata kulutusmuotoja kestävän kehityksen pohjalta ja täytyy ottaa huomioon yhteiskunnan, talouden ja muiden vaatimukset. Jäsenvaltiot on tuottava kestävän kaupunkiliikenteen ää, parhaita käytänteitä, jotka tunnetaan hyvin. Täytyy tukea julkishankintoja, joissa painotetaan ympäristöä entistä enemmän. Näin, menettely on päättänyt ja nyt komission sen Bulch, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, arvoisat jäsenet. Kiitos kaikista kommenteista ja myös jokuisesta kysymyksestä, jotka esititte. Haluaisin kommentoida hieman lisää ja tarjota lisätietoa seuraavista vaiheista. Me olemme kaikki entistä tietoisempia niistä monista haasteista, joita kaupunkiliikenteeseen liittyy. 2011 valkoinen kirja liikenteestä oli sellainen, jossa komissio määritteli tavoitteet kilpailukykyisille resurssitehokkaalle kaupunkiliikenteelle. Kaupunkiliikennepaketti vuodelta 2013 yksityiskohtaisesti käsitteli sitä, miten tavoitteisiin päästään. Teidän mietintönne antaa uutta pontta tämän paketin täytäntöönpanolle. Teidän tuellanne komissio keskittää ponnistelunsa niille aloille, joilla EUn toimet voivat tarjota lisäarvoa. Kunnioitamme täysin toissijaisuusperiaatetta. Aivan erityisesti suunnittelemme toteuttavamme kokonaisvaltaista lähestymistapaa älykkääksi kaupunkielämäksi. Haluamme edistää myös markkinapaikkoja, kauppapaikkoja tällä alalla. Innovatiiviset hankkeet hankkeet äh, voivat saada myös tukea horisontti 2020. Kaupunkeja autetaan käyttämään erilaisia EUn rahoitusmahdollisuuksia houkuttelemaan sekä julkisia että yksityisiä investointeja myös esirahastosta. Joku viittasi foorumeihin, käytäntöön vaihdon edistämiseksi, niillä voi EU-tasolla olla suurempi vaikutus kuin kansallisesti. Vastaan suoraan joihinkin kysymyksiin ja kommentteihin, joita täällä esitettiin. Ensinnäkin rahtiliikenteestä. Totta kai tuen tätä pyrkimystä. Jo valkeakirja vuodelta 2011 puhuu lähestulkoon 0 prosenttia päästävästä kaupunkiliikenteestä, eli vihreä logistiikka on ohjelmassa mukana. Toinen seikka liittyy tieturvallisuuteen. Sekin on hyvin tärkeä seikka, erityisesti kun ajattelemme kaikista haavoittuvampia liikenteessä. Paljon työtä on jo tehty, mutta jatkuvasti kannustamme jäsenvaltioita tekemään yhä enemmän. Olemme läheisessä yhteistyössä kaikista heikompien jäsenvaltioiden kanssa niin, että kaikki sidosryhmät näissä maissa saadaan suoraan mukaan tähän yhteistyöhön ja näin saadaan onnettomuustilastoja pienemmiksi. Sivumennen sanottuna, aivan niin kuin edustaja Kramer ja muut kollegat mainitsivat täällä, polkupyörät, nehän ovat yksi tärkeä seikka tässä vihreässä suunnitelmassa, eli tämä aihe ei katoa minnekään ja sitä tutkitaan ja katsomme vaihtoehtoja, miten me voisimme vielä lisää tukea tätä suuntausta. Muutama kysymys ja kommentti liittyi dieselpolttoaineeseen ja ajoneuvoihin. Meidän täytyy saada sellainen järjestelmä, että autoja voidaan tuoda markkinoille. Tarvitaan tyyppihyväksyntää, vielä valvontamekanismeja, parempaa laatua ja riippumattomuutta ajoneuvojen testaukseen. Täysin tuen sitä, että siirrytään tosiasiallisen ajon testaukseen. Liikenteen sähköistäminen varmasti saa aikaan tuloksia lähitulevaisuudessa. Kun ajatellaan tietoisuuden lisäämistä, niin komissio on edistänyt multimodaaliutta – niin, että on kampanjoitu oikeanlaisen miksin yhdistelmän puolesta. Liikkuvuusviikoilla on edistetty kävelyä, pyöräilyä ja myös joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia. Tämä on hyvä tapa edetä meidän kaikkien kannalta. Haluaisin aivan nopeasti palata myös kommenttiin, joka liittyy pyöräilyyn. Ei pidä aliarvioida niitä talousetuja, joita tätä kautta saadaan terveydelle ja myös hiilidioksidipäästöt pienentävät ja tällä on myös myönteisiä vaikutuksia teollisuuteen. Neuvoston julkilausuma näin ollen on tervetullut ja teemme työtä mandaattimme mukaisesti tämän tukemiseksi. Loppuun vielä sallinette minun sanoa muutaman sanan yleisesti tästä aiheesta. Kaikilla hallinnon tasolla tarvitaan sitoutumista, jotta Euroopan kaupungit ovat äh, vihreitä, äh, yhteydessä toisiinsa ja älykkäitä. Komissio on valmis tukemaan uusien ajatusten esille saamista, totta kai mandaattimme mukaisesti. Sidosryhmät saavat vaurautta ja tarjoavat äh, laadukkaita työpaikkoja. Vielä kerran kiitos tästä mietinnöstä. 2016 vuosi omassa salkussani on se vuosi, jolloin pyrimme hiilipäästöistä eroon ja toivottavasti voimme käsitellä hyvin kattavasti osana tätä aloitetta myös kaupunkiliikennettä. Luotan teidän tukenne ja haluan, että tämä suunnitelma saadaan vielä tästä paremmaksi. Kiitos ja lopuksi esittelijä Deli, olkaa hyvä. Merci. kiitoksia Haluaisin korjata EPPn kollegoiden tiettyjä kommentteja. Haluaisin kertoa heille, että mietinnässä ei sanota, että autoja on kielletty. Kielletään autot kaupunkien keskustoissa erityisesti ajovan neuvot, jotka käyttävät perinteistä polttoainetta. Ja tämä oli Van de Kampin valkoisessa kirjassa Älkää nyt yrittäkö sanoa meille jotain, jota mietinnässä ei ole. Pysytään totuudessa. Tämä mietintö tarjoaa ihan aitoa ratkaisuja. Asetetaanpa kunnianhimoisia tavoitteita polkupyörän käytöllä kaupungissa. Tästä 25 tuplataan julkiset liikenneverkot 25 mennessä. Yleistetään autoton päivä järjestely. Rohkaistaan jäsenvaltioita ja kaupunkeja hyväksymään kaupun kestävät kaupunkiliikennesuunnitelmat. Pyritään rajoittamaan liikennettä kunnianhimoisesti, että vältetään kaupunk- kuolemanjohtavia onnettomuuksia ja annetaan tilaa polkupyöräilijöille ja toimitaan Euroopan puitteissa, investoidaan ainoasti kaupunkiliikenteeseen Euro- yhtäältä Eurovinnetin avulla, to- toisaalta Euroopan rahastojen ja Junkerahaston kautta lisää uusia käytänteitä, erityisesti älyliikennettä, puhun autojen jakamisesta esimerkiksi. Tämähän, tämä ei toimi ilman ilman laatua koskevan lainsäädännön uudistamista ihan liian kauan. Jäsenvaltiot omanikin ovat jättäneet kunnioittamatta rajoja ja Eurooppalaiset ovat myöskin dieselpäästön petosten uhreja. Rova komissaari, tätä täytyy käsitellä nopeasti, jotta meillä olisi tehokkaampi järjestelmä, joka on terveyden palveluksessa, mutta myöskin planeetan kunnon palveluksessa. Kiitos edustaja Deli. Keskustelu päättyy. Äänestämme tänään kolmen minuutin tauko. Äänestämme kello 19.